Mes chers collègues, rakkaat kollegat. La séance est ouverte. Istunto alkaa. Mais avant que d'aborder l'ordre du jour. Ennen esityslistaan hyväksymistä. Kaikki tiedätte eilisestä draamasta Välimerellä. Libian rannikolla. 700 uutta uhria epäilemättä, jotka ovat tulossa Eurooppaan paetaakseen kurjutta sotaa. Myötätuonnon osoituksena näille uhreille, heidän perheilleen ja kaikille näille kansoille ehdotan minuutin hiljaisen hetken. ne pourrons nous en tenir à une succession. Meillä on joukko minuutin hiljaisuuksia varmaan tulossa näyttää sille, että uusi, uusi haksirikko on tapahtumaisillaan ja näyttää sille, että uhraja on taas tulossa. Eurooppalaisten täytyy tarttua maahanmuuton ongelmatiikkaan mikä vaatii meidän hallitukseltamme ja Euroopan unionilta selkeämpää omistautumista ja myöskin sen pitäisi näkyä budjetissa. Madame Mathias demande la parole. Rouva Mathias pyysi Mr. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Mm, hiljainen hetki vietettiin tämän Välimeren tragedian muistamiseksi kolmas kerta viikon sisällä. Ja samalla lähdet, kun lähdetään äänestämään, kansalaisjärjestöt ulkopuolella ovat Luxemburgin aukiolla, pyytävät parlamentin jäsenten tukea osoittakseen solidarisuutta näiden uhrien suuntaan. Joten halusin kysyä, voisimmeko, kun se on ihan tuossa vieressä – hetkeksi poistua kymmeneksi minuutiksi tuohon ulkopuolelle ja sitten jatkaa äänestystä. Madame, je crois que... Rova, olemme ilmaisseet solidaarisuutemme tällä minuutin hiljaisella hetkellä. Jokainen on perillä tilanteen vakavuudesta ja parha, parasta parlamentaarikkoina – muuttaa meidän huolemme äänestyksiksi ja johdonmukaisemmaksi rahoitukseksi. Koska Euroopalla on vaikeuksia päästä tilanteen tasalle. Kysymys on eittämättä prioriteetista, joka vaatii meiltä enemmän poliittista integraatiota. Jos teille kävisi, jatkamme esityslistalla. Voin taata teille, te ehdotettu ää, esityslistassa hyväksyntää, onko sillä vastalauseita. Mä haluaisin varmistaa 26.3. Päätäkirjainen oli erityisiä huomautuksia. Voitteko hyväksyä sen? Näin on. Nyt annan puheenvuoro Roberto Gualtierille joka tulee olemaan puheenjohtajan äänestysten aikana, ymmärrätte, että työjaossa minä avaan ja hän lopettaa. Roberto. Thank you, Jean. I... Kiitos, Jean. Voimme varmasti siirtyä heti äänestämään. Aivan ensin haluaisin, että järjestämme koeäänestyksen. Äänestys alkaa. Koeäänestys alkaa. Still a consistent number of colleagues with... Vielä merkittävän määrän jäseniä tulisi äänestää. Elle est en train d'arriver, ma carte vote. Äänestyskortti on matkalla. Okei. Okay. We can close. Se äänestys päättyy. Ja voimme siirtyä heti äänestämään. Ensin kompromissi A. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F, kohta kohdalta äänestys, kolme osaa, ensimmäinen osa, kompromissia F, äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 672 puolesta. Annan teille vähän aikaa. Sivulla 14 äänestysluettelossa. Sanon myös, että joitain pieniä lisäyksiä tulee, kun olemme saaneet viime hetken pyyntöjä edellistäänettä äänestyksistä. Seuratkaa minua tässä sivulla 14, tarkistus 672. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 739 sivulla 15. Äänet puolesta. Seuraavalla sivulla siis. Puolesta Tarkistus 739. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 879, sama kuin kontin 39 äänet puolesta. Sivulla 29 puolesta. Siis äänestyslista, ai jaha, en kerro äänestysluettelon sivuja, kun teillä on eri sivut. 879, 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi N. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O. Siinä on suullinen tarkistus Aldelta – Äänestetään suullinen tarkistus, äänet puolesta, vastaan. Äänestetään suullisesta tarkistuksesta. Nyt ei kompromissista, vaan suullisesta tarkistuksesta, joka on Aldelta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt kompromissi O. Ilman suullista tarkistusta äänet puolesta Ei kahdessa osassa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1019. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavana tarkistus 1033, kaksi osaa. Ensimmäinen osan tarkistusta 1033 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana Regi, anteeksi, olkaa hyvä. Sorry, I cannot... Anteeksi, en kuullut. Käyttäkää mikrofonia. 3-3, there were no... 1033 meillä lukee tässä, että kahdessa osassa, eli en nyt tiedä mistä äänestimme. Secretariat received... Sihteeristä on saanut pyynnön äänestyksestä kahdessa osassa teidän ryhmältänne, jos oikein ymmärrän. Joka tapauksessa selkeästi hylätty, koska vasta ääniä oli joka tapauksessa enemmän. Selvä. Regi 28. Regi 28. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta. Anteeksi, puhetta korjaa. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan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 Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A. E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A. F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A. G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi ei, vaan kohta 20. 1466 tarkistus, tarkistus 1466. Indication by secretary. Sihteeristö on antanut ymmärtää, että tulee äänestää artikla 20. Siitä äänestetään yksittäisistä tarkistuksista. 1466. Ovatko käsittelijät. Minulla on sihteeristön ihan tiukka kanta tässä, mutta kaikki taitaa olla miinusta, mutta them with a minus. Okay. We can have a block. Yes, we can have a block vote on all the amendments. Voidaan äänestää nipussa kaikki 20 tarkistukset. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissia H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AI kompromissipuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AI, AIA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A puolesta B, vastaan tyhjää B, kohta C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AP4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AQ puolesta tyhjää hyväksytty. AR vastaan tyhjää hyväksytty. AS puolesta AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AS bis suullisesti tarkistettuna. Ensin sunne tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AS bis beta suullisesti tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ASC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pyydän. Puheenjohtaja on hiukan yllättynyt. Alde ei saanut tietoa. Aina kun sanoitte bister quatur, niin meillä ei kyllä äänestyksessä ole mitään tällaista. I think uh, that has been... Uh... Uskon. Tämä on tämä versio, joka on kiertänyt kolmelta. Ja syy siihen on, että poliittiset ryhmät halusivat vielä kohta kohdalta äänestyksiä vähän deadline jälkeen. Mutta ainoastaan nimet, kirjaimet ovat muuttuneet. Substanssi ei ole muuttunut. Sihteeristä on uudelleen nimennyt näitä. Muutama vain. Sori, sori. Olisipa vain yksi äänestys. Olemme parlamentissa. Ja jokaisen pitää tietää, mistä äänestetään. Eikö semmoisella nimestä äänestyslistassa ei edes ole samoja numeroita. Kuten toistin, tämä äänestyslista on kiertetty kaikille poliittisille ryhmille. Kaikilla on sama. Teillä oli aika printata se. Teillä nyt luultavasti on edelleen, mutta Kolme tässä kiersi näillä kirjaimilla. Vain vahvistaa. Syy, miksi se hyväksyttiin, oli, että ryhmäsi ja toinen ryhmä pysyvät lisää kohtakolta äänestyksiä. Muuten se olisi ollut sama kuin teillä on. Mutta teidän ryhmänne ja toisen ryhmien lisäpyynnöt vaikuttivat tähän. Mutta voimme vahvistaa, että tämä tekstiä lähetetty kansalle kolmelta. First of all, I trust... Siis puheenjohtaja, luotan niihin, jotka tekevät minulle töitä, kaikkiin heihin. Se, miksi olemme niin myöhässä ja tämä on niin sotkuista, on se, että me sunnuntai-iltana teemme kompromisseja ja sitten seuraavaksi Alde kyllä pyytää, että äänestystä lykätään. Remarks. Kommentit otetaan huomioon. me parantaa tilannetta. Kompromisseja AS 3, C, puolesta vastaan, tyhjää. Give us the time to find those. Voisitteko ainakin jättää aikaa, että löydämme nämä kohdat, kun meillä ei tuollaisia kohtia ole että emme niitä löydä. Emme todellakaan nyt tiedä, mistä äänestetään. Edustaja Gula on siinä aivan oikeassa. Ei ästä. Kompromissi AS, C tai TR. Sitä meidän äänestyslistoissamme ole, ei sitä siellä ole. Ihan yksinkertaisesti. Okay, I gave enough time. Those in favor. Aika on ollut puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tulevaisuudessa voidaan lukea kompromissi AS4D äh, johdanto osaan kohtaa 14c uusi. Voidaanko äänestää vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Luetaan, luetaan. Se katkaa. Compromise AS quarter, no. covering second part of recital 14 and amendment. Puheenjohtaja haluaisin puheenvuoron. ITRE e 18 is an article 14c new. Artikla C, 14c uusi. Pitäisi tukea koko joukkoa ratasvälineitä, velkoja, osakkeita monien ohjelmien tukemiseksi. Nämä pitäisi ottaa FCS päättämään markkinoinnin tarpeille ja rohkaista yksityistä investointia projektiin. EFSIin. ei pitäisi olla korvike yksityiselle markkinarahoitukselle tai alueellisten pankkien tukemaa, vaan pitäisi tarttua markkinoiden epäonnistumiseen, että julkisia varoja käytetään sitä mahdollisimman hyvin strategisesti kohesion lisäämiseksi tässä tekstiä. Tämäkin on kiertänyt kolmelta yli kaksi vuotta sitten. Please. Puheenjohtaja. En nyt tiedä, mitä on tapahtunut, mutta me emme ole saaneet tietoa tällaisista kompromisseista, näistä viimeisistä kompromisseista. Eli me emme voi äänestää. En nyt tiedä, mitä on tapahtunut. Siis missä vaiheessa te toimititte, siis missä vaiheessa te toimititte nämä kompromissit poliittisille neuvonantajille poliittisissa ryhmissä? Siis mihin aikaan? This was uh, the... Selitänpä. Ihan sama teksti, joka pyöri viikonloppunakin, sillä ainoalla muutoksella, että, näitä on jaettu sitten osiin bis ter quater b, c, d. Pour dire que ces amendements Siis nämä tarkistukset ovat tarkistuksia, jotka on jo kierrätetty sunnuntaina. Eivät nämä ole mitään uusia kompromisseja. Eli nämä ovat niitä, jotka on jo toimitettu mepeille sunnuntaina. Eivät nämä ole uusia. Sir Bullman. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Ihan totta, mitä yhteisesittelijä tässä sanoi ja täysin täsmää myös se, mitä puheenjohtaja äsken meille selvitti. Tiedä, miten vaativa tämä prosessi meille kaikille on. Yksikkömme ovat tehneet viikonlopun läpi töitä, jotta valmistautuminen toteutuisi kunnolla viime viikolla maanantaina ja tiistaina myös ja torstaina hyvin laajalti kaikki varjoesittelijät olivat kompromissien luomisessa mukana. Tiedän, että edustaja Depre oli paikalla suurella kunnioituksella. Olemme työstäneet ja ottaneet vastaankin suuren osan teidän Nyt Teidän on kuitenkin ymmärrettävä, että kun tällainen harjoitus toteutetaan näin valtavan työpainaan alla, kun kaikki avustajat, työntekijät tekevät vuorokaudet ympäriinsä, jotta otetaan huomioon ei ainoastaan kaikkia poliittisia ryhmiä, vaan myös kaikki valiokunnat, niin silloin voi käydä niin, että ihan viime tuntien aikana järjestellään äänestysluettelua uudestaan. Mistään muusta tässä ei ole kyse, vaan siitä, miten tämä on esitetty. Mutta sisällön osalta ei ole tapahtunut mitään, kuten edustaja Fernandes yhteisesittelijä sanoi. Todella pyytäisin nyt ymmärrystä sille, Ymmärrän, että on tämä teille hankala, mutta toivon, että voimme päästä hyvään päätökseen ja kiitän jo ennalta ymmärryksestänne. Thank you, uh, Mrs. Riada. Riada. Want to echo, I want... Kiitos. En puhu pitkään. Emme tätä saaneet koko joukkoryhmiä, joille informaation puute haittaa. Meidän täytyy kunnioittaa demokraattista oikeutta olla tietoisia siitä, mistä äänestään. Poimitaanko jotkut tarkistukset tai ymmärretä? pois, jatketaan muilla, se on ehkä työ eteenpäin. Uh, I, uh, sorry, I continue to give the... Sorry, annan puheenvuoron antamista, mutta meillä on tässä sähköposti. Siinä on tämä äänestyslista. Voi lukea kaikki että Kaikki ryhmät ovat saaneet tämän sähköpostiviestin tällä tekstillä. Toistan, että ainoa asia, mikä on muuttunut, jotakin kohtia leikkailtu, nimi on muuttunut, sisältö ei. Voimme prosessista, olkaa aika tarkistukseen, mutta äänestys jatkuu, herra Turvallis. Sorry. Uh, the confusion here arises. Tämä hämmennys johtuu nyt siitä, kuten Bulman sanoi, tämä uusi asetus. Eli tässä on nyt uusia nimiä eri asioille, joista nyt äänestetään. Mutta jos meillä ei ole näitä nimikkeitä, niin sitten on kyllä hyvin hankalaa tietää, mistä me äänestämme. Eli tämä nyt ei ole hyvä menettely. Enkä nyt kritisoi Bulmannia tai Fernandesia. He ovat tehneet erinomaista työtä ja me todellakin arvostamme sitä, mitä he ovat tehneet ja heidän avustajansa, mutta me emme aina ymmärrä, mistä me äänestämme. Vaikka me luotamme Bulmaniin ja Fernandesin, ettei mitään ole muutettu, mutta jos emme tiedä, niin emme tiedä, mitä on muutettu, ja on kyllä hankala äänestää tällä tavalla. First, painotan. Puhumme numeroiden muutumisesta hyvin pienessä määrässä tarkistuksia, hyvin pieni määrä. Ja tuo pieni määrä, sen nimen muuttunut. Mutta nämä ovat äänestyslistalla. mistä ne äänestä, mitä et olisi saanut muodollisesti. Ja näin kaikilla poliittisilla ryhmillä – En ole poliittisena kommentteina. Olen tuolla saa muutamilta ryhmiltä, että kaikki ovat kuitenkin saaneet samat jutut. Tämä julkistaa, voimme keskustella. Nyt voidaan jatkaa, voi edetä hitaammin. Voin edetä hitaammin. Asiat on selvitetty. te alleviivata kantaanne, mutta äänestys jatkuu. anteeksi, puheenjohtaja. Tämä on todella ihan häpeällistä. Sunnuntai-iltana lähetettiin sähköpostia ryhmille. No okei, okay, mutta ovatko jäsenet ehtineet lukea, mitä on lähetetty? Aikaa ei ollut riittävästi valmistella näin tärkeää aihetta. Ja kun kaikki tapahtuu maanantai-iltapäivänä ja kaikki tiedot lähetetään sunnuntai-iltana. Tällaista ei voi hyväksyä. Agenda Siinä olet hyväksynyt esityslistan. Kaikki poliittiset ryhmät ovat hyväksyneet esityslistan. Kukaan ei ole pyytänyt mitään. Millä tahansa poliittisella ryhmällä oli mahdollisuus nostaa kättään ja pyytää äänestyksen lykkäyttä. Ei ole mahdollista. Tykkääpä siitä, mitä äänestys menee, niin asiatetaan esille. Nämä prosessikysymykset. Teillä oli tähän aikaa. Emme voi keskeyttää äänestystä. I will mention in any case now the... Mainitsen kuitenkin. Tarkistus vastasi sitä, kun aikaisempi. Saatte kaiken ajan tsekkaamista varten. Mutta tulette huomata, huomaamaan, että tässä nyt tehdään kärpäsestä härkkänen. Ok. Nyt äänestetään. AS viidesosa kvinkees. Johdataan kohdasta 14. D uusi. joka perustuu työllisyysvaliokunnan tarkistukseen 15 puolesta. ASE. Uusi johdatusana kohta, joka perustuu työllisyysvaliokunnan tarkistukseen 15. Työllisyysvaliokunnan 15 sen löydätte. 14D. 14D. 14D. This is, you had the whole list, but uh, you now you identified what is, okay? B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A, D. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. AU, AU puheenjohtaja korjaa. AU. Ja nyt tässä kohta 16. 1, 6, johdetaan osa kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AU bis Annetaan saa 16a puolesta vasta. Tyhjää. Annetaan tarkistus. Se perustuu kulttuurivaliokunnan kuutoseen. Kult 6. Favor. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AV. Ja nyt on kohta 17 puolesta. Antti Ville. Prego. Minä olen pajahtaja. Minä luen listaa. Antti Ville kattaa tarkistukset 7, 327,

kahdeksan 350, 51, 54, 55, Itre 28. Kaikki tieto, joka on. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 359 suullisella tarkistuksella. Ensin suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Joten voimme mennä kompromissaan AX. Tarkistus on 19. 354 5, 4, 5, 5, työllisyys 25. AX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 382, 382 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kommassi AY. Tarkistus 20. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. AY bis jolta saan 22 a. tarkistuksen 380, 381 ja etre 32 AY bis puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. AY ter, jolta saan 20 B

hyväksytty AZ bis on tuossa kohtaa 21a. Regi 11, 37, työllisyys 28. AZ bis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. BA, kompromissi BA puolesta. No. BA ihan tuossa 22. Otettiin se palattelu vaan sekoitti. Yksinkertaistamalla tarkoitus BA, johon tässä 22, tarkistukset 405 ja 406. BA puolesta tärkeintä tämä identiteetti se Ei meidän tarvitse joka kerta saada selville, että aikaisemmassa listassa oli eri kirjaimet. Tämä ongelma on arvioitu. Ja jos te tiedätte, mistä numerosta on kyse, se on tullut, että te tiedätte, mitä ne onnistetaan. Mutta olette tiedätte jo pian, että ei teidän tarvitse vakuuttaa sitä nimenmuutoksesta. Voisiko ehdottaa, että Ahtui toimisi puheenjohtajana ja hiukan rauhoittaa sitä keskustelua, koska se, miten te jatkuvasti kieltäydytte toimimasta toimiminen mukaan, ei ole kovin miellyttävää. Kiitos. En minä kieltäydy sen huomioon ottamisesta. Luen kaikki tarkistukset. Se, mitä kollega sanoi, selkeästi tote, merkitsee, että hän oli tunnistanut tarkistuksen. Se oli eri aikaisemmalla listalla. Selitin, mikä on ongelman syy. Nyt on tärkeää, jäsenet tunnistavat tarkistuksen äänestystä varten. BA. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. BB. Joonata osaan 24. Kattaa tarkistukset 420 ja kont 8. 480 ja kont 8.

Itra 36, Järki 13. Johdanto osa 25, kompromissi B ja C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt tarkistus 432 suullisella tarkistuksella. Äänestään suullisella tarkistuksella puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itra 38. Ei, puheenjohtaja korjaa. BD. BD. Johdata, puheenjohtaja pitää anteeksi. Johdata 26. Tarkistukset 11, 426, 428, 440, 442, 440, 449 10 kulttuuri 6, työllisyys 30. Kompromissi BD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt Itra 38 kohta kohdalta. Itra 38 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa Itra 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi BE, johon 27, kattaa tarkistukset 152, 53, 155, Tran 14 ja Itra 39 ja tässä 27 kompromissi BE puolesta vastaan. Oletko ollut, että luen? Ja tässä 27. Ei tämä ole uusi. Nyt tämä kutsutaan BE-ksi, johdetaan 127. Se löytyy kompromisseista, koska se on näin asia kol- 27. Mitä muuta ei ole. Okay, thank you. Those in favor. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BF 28. Perustuu vain tarkistukseen 12. Kompromissi BF puolesta

ennen 21, tran 15. Is BG recital 29 with a split vote. So we vote the first part. Eli ensimmäinen osa 29. koko kompromissi ilman sanoja with particular recourse to the flexibility instrument puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa samasta kompromissista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B

ja kont 13. Eli kompromissi BI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BJ, johdatuskappale 32, kattaa tarkistukset 503, kont 14, kult 10, itre 9, regi 17, itre 41, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BK, johdatus 33, kattaa tarkistukset 14, 506, Envi 23 ja Kont 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BL, johdatus 34, kattaa tarkistukset 517, Kont 16 ja Tran 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi BM, johdotosa kappale 35, tarkistukset 523 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatosan viite. Eli tarkistus 81. Siis tämä liittyy tämän otsikkoon. Ensin on johdatosan viite ennen tätä otsikkoa. Voimme äänestää yhtenä pakettina, jos haluatte. Selvä. Eli äänestämme yhdessä äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 77 liittyen otsikkoon puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kiitos. Sitten äänestämme tekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Eli äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 66 puolesta, 13 vastaan, 9 tyhjää ääntä. Sitten äänestämme esityksestä samaten nimenhuutoäänestyksenä, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 69 puolesta 13 vastaan 6 tyhjää ääntä. Sitten äänestämme päätöksestä lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa säännön 73 nojalla puolesta Ei kun tämä onkin nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 71 puolesta 6 vastaan 11 tyhjää ääntä. Eli meillä on ehdoton enemmistö ja voimme käynnistää kolmikantaneuvottelut. Onnittelut. Niin, onnittelut esittelijöille ja puheenvuoron saa Kiitoksia, Roberto täytyy nyt muistaa, mitä olemme saaneet aikaan. Komissio on julkistanut ehdotuksensa sen suhteen, miten asetusta voidaan muuttaa jo 13. tammikuuta. Ja me äänestimme juuri koko tekstistä, jotta voimme lähteä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Haluaisin onnitella esittelijöitä Bulmania ja Fernandesia ja kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tämän tekstin laatimisessa. Tämähän oli melkoinen haaste, kun ajatellaan kaikkia näitä tarkistuksia, mutta me onnistuimme tässä ja olen iloinen luottamuksesta, joka on vallinnut valiokunnissamme, koska 13 valiokuntaa on ollut tässä mukana kaksi vetävää valiokuntaa, Ekon ja Bud, mutta myöskin kaksi valiokuntaa artiklan 54 pohjalta ja yhdeksän valiokuntaa artiklan 53 pohjalta. Eli olemme tarttuneet haasteeseen ja haluaisin onnitella vielä esittelijöitä ja onnittelen kaikkia sihteeristön jäseniä, jotka ovat tehneet erinomaista työtä. Ja pyytäisin teiltä applaudit heille. Ils ont travaillé pratiquement 24 heures sur... He ovat tehneet töitä käytännössä ympäri vuorokauden, mukaan lukien lauantait ja sunnuntait. Eli tiedän, että tämä nyt ei ollut helppoa tänään nyt kaikille tietää täsmälleen yksityiskohtia näistä teksteistä. Mutta meidän täytyy luottaa esittelijöihin ja tämä ei myöskään Robertolle ollut helppoa. No tässä nyt tunnissa kuitenkin äänestys vedettiin läpi ja se on erittäin hieno tulos. 24. kesäkuuta meidän täytyy sitten neuvotella neuvoston kanssa. Ja jokaisen valtuuskunnan jäsenen täytyy tämä muistaa ja toivottavasti neuvostokin antaa meille luottamuksensa ja ymmärryksensä jotta nämä takeet eivät välttämättä supista eurooppalaisia luottoja, esimerkiksi verkkojen Eurooppa ja Horista 2020 ovat tästä esimerkkejä. Niin esittelijät vielä. Bulman, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Minäkin haluaisin kiitellä Hyvät kollegat, minäkin haluaisin kiitellä. Lähden liikkeelle yhteisesittelijästä Jose Manuel Fernandesista. Tulemme kahdesta eri valiokunnasta. Molemmat saivat tehtävän ei ainoastaan kollegoista, kollegoilta omasta valiokunnasta, vaan myös monista osallistuneista valiokunnista saamme kommentteja. Haluaisin kiittää yhteistyöstä siitä tavasta, jolla yhteistyö on sujunut ja vastavuoroisuudesta yhteisestä luottamuksesta. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, ei ainoastaan vastuuvaliokunnissa, vaan myös niissä valiokunnissa, jotka antavat lausuntonsa. Loista työtä. Nyt saatiin aikaan sellaista, mikä meni yli valiokuntien rajojen ja poliittisten ryhmien rajojen, kuten alusta asti ajattelimme. Kiittäisin myös monia avustajia, työntekijöitä, olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä. Kellon ympäri on tehty työtä, samoin kääntäjät ja tulkit ovat tehneet hyvää työtä. Mutta haluaisin kyllä myös sanoa, että sihteeristöt, molemmat sihteeristöt, jotka ovat edustettuna täällä puheenjohtajan pöydän takana, ovat todella itsestään välittämättä huolehtineet siitä, että tästä hankkeesta tulee totta ja haluaisin myös kiittää puheenjohtajia, molempia. Tänään oli vaikea kokouskin. Meillä on nyt vankka mandaatti, yhtenäinen parlamentti ja vankka mandaatti auttaa meitä saattamaan tämän hankkeen menestyksekkäisen päätökseen. Kiitos. Mr. Fernandes. Fernandes. Kiitos. Minä yhden tuohon kiitokseen. Aivan säästämiseksi en toista kaikkea, mitä sanottu. Kiittäisin toista esittelijää. Kiitän häntä tavasta, jolla hän työtä teki. Ja haluaisin kiittää myös kaikkia varjaesittelijöitä asenteista. Ja olen varma, me täällä kykenemme heijastelemaan Euroopan parlamentin näkemyksiä. Tiedämme, että valtaisen nimistä jäsenistä näkevät kantansa heijastut tässä mietinnössä. Se oli kova. Sama pätee johdonmukaisuuden saavuttamiseen. Tämä suuri enemmistö mietinnön takana auttaa meitä käymään neuvotteluihin vahvasta kannasta luottavaisina. Tämä vastaa, että parlamentti haluaa Junckerin suunnitelmaa ja haluaa sille ehdottomassa aikataulua. Kiitäisin kaikkia omasta puolestankin osallistumista prosessiin. Kovasta työstä, rankasta työstä, erinomaisista tuloksista. Kiitoksia. Ilmoitan vain, että artiklan 73 mukaisesti neuvottelutiimissä on puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät tärkeimmistä valiokunnista ja lisäksi puheenjohtaja kokous tekee päätöksen sitten valmistelijoista artiklan 54 pohjalta ITRE ja budjettivalio, ITRE ja TRAN pitäisi tässä olla. He ovat myöskin mukana neuvottelutiimissä artiklan 5.02 AI mukaisesti ja 18.19 komission ehdotuksesta. Ja lopuksi sitten lausunnon tekevät valiokunnat artiklan 5.4 nojalla. Ja sitten kontvaliokunta myöskin on mukana neuvotteluissa artiklan 502e ja 504 mukaisesti ja artiklan 4 mukaisesti. Kiitoksia. Ja nyt kokous päättyy. Kiitos. Kiitos